parlamentin nettisivustolla. Olen tyytyväinen, että pääsin puhemieheksi tähän sessioon. Tämä on ensimmäinen kerta tällä uudella kaudellani. Niin kiitoksia komission jäsenelle paikallaolosta ja hyvästä keskustelusta. Kiitoksia edustajille, tulkeille ja työntekijöille. Hyvää yötä. Istunto keskeytyy.